Okay, welcome to this meeting. I will never remember. And, no, and I, uh, please take a seat. Pyytäisin tätä istumaan. Please take a seat. Pyytäisin tätä istuutumaan. Tervetuloa kokoukseemme. nyt vaihdan Ruotsiin. Jos olette yllättyneitä, ettekä ruotsia osaa, niin suosittelen, että laitatte luurit korvaan. Varsågod. Olkaa hyvä. Yes, copy please. Och den eh, första punkt... Ensimmäinen kohta, oikeastaan kohta kaksi esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Mitään muutosehdotuksia ei ole, joten ehdotan, että hyväksymme esityslistan ehdotuksen mukaisesti. Kohta kolme. Puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole mitään ilmoituksia, joten ehdotan, että jätetään tämä kohta. Ett ögonblick bara. Kohta neljä. Pöytäkirjojen hyväksyminen. Ja mitään huomautuksia ei ole. Tai tulee kokouksen loppuun mennessä. Katsotaan pöytäkirjeen tulevan hyväksytyksi. Kohta viisi. paperilla on eri estyslista kuin tässä. Tämä on hämmentävää. Kohta viisi. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoroiden suosituksesta. Että ne on lähetetty teille. Jos ei mitään huomituksia ole, liitetään tämä pöytäkirjaan. Ja sitä myöten annan puheenjohtajan Nuijan rouva Jarkalle. Uh, good morning everyone, ladies and gentlemen. It is my privilege to... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat voin nyt ilolla johtaa äänestystä tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä. Tämä on jo toista kertaa esillä seitsemän kahdeksan vuoden aikana, kun olemme tässä yhteistyötä tehneet. Eeva Britt Svensson oli esittelijänä tässä mietinnössä. Hän sen laati suurella menestyksellä ja nyt sen sitten Gustafsson johdattelee täysistunnon käsittelyyn. Nyt aloitetaan sitten äänestys. Ollaanko valmiita? Tarkistus neljä. Anteeksi, anteeksi. Hetkinen, annetaan puheenvuoro vielä ensin esittelijälle. Joo, niin Joo. Nyt meillä on toinen hattu päällä. Kuten puheenjohtaja sanoi, Eva Britt Svensson on työstänyt tämän mietinnön, mutta olen kuitenkin iloinen, että minulla on tämä oma pikkupalstani tässä lopussa. Sukupuolen näkökulma on aihe, joka parissa olen työskennellyt kovasti. Ja, ja tässä on kysymys menetelmästä, joka auttaa meitä valtavirtaistamaan sukupuolten tasa-arvoa metodi erittäin tehokas, koska se koko ajan tekee näkyväksi päätösten sukupuolinäkökulmat. Ja tämän perspektiivin mukaan ottaminen kaikissa yhteydessä helpottaa työtämme tasa-arvon lisäämiseksi parlamentissa. Meillä on joukko tarkistuksia, kovin monta niitä ei ole. Mitä ehdotuksiin tulee henkilökohtaisesti? että kaikki tarkistukset kahta lukuun ottamatta vaikuttavat hyviltä. Voin ne henkilökohtaisesti hyväksyä. Erityisesti tarkistus kolme ja kuusi ja seitsemän ovat erityisen ilahduttavia. Ne, joita vastustan, ovat neljä ja viisi. Koska tekevät selväksi, että ei ymmärretä, tällaisia rakenteita, joissa on eroja. Niissä palataan vanhaan ajattelutapaan, jossa pannetaan kompetenssia. Jos naisen miehen on 50 prosenttia, niin silloin voimme lähteä siitä, että kompetenssia on myöskin 50 prosenttia kummallakin puolella, joten minusta nämä tarkistukset voidaan hylätä. Kiitos. Okay, thank you very much for... No niin, kiitoksia tästä. Eli sitten äänestys tarkistus puolesta, neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Voidaan tarkastaa, onko kaikilla kortit mukana ja valmiina. So maybe you will Okay, then I'm opening the vote. No niin, sitten aloitetaan sähköinen tarkistusäänestys. Hetkinen, järjestelmä ei olekaan vielä valmis. Pahoittelen. The vote is closed. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. 12 kahdeksan. Sitten tarkistus kuudesta. Hetkinen, Rova Mastos, olkaa hyvä. Okei. Okay. Okei, uh, okay, from, from a Niin. Kuutosesta voidaan äänestää ikään kuin kohta kohdalta. Sopiiko tämä? Ei käy siis, joten mennään tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, tarkastetaan. Tarkistus seitsemän, äänestys alkaa. And she's, and she's voting plus. Madame Bastos. <laughs> you counted it already. Okay, then 24 voted. 24 ääntä annettiin, joista 13 puolesta 11 vastaan, yksi tyhjää, eli hyväksytty. Ja sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Onko tämä tarkistus yhdeksän hyväksyttävissä, koska ei tässä voida pyytää näistä valiokunnalle erityiskohtelua parlamentin ohjesäätöjen puutossa, koska se koskee kaikkia valiokuntia. Minusta tämä tarkistus pitäisi määritellä ei käsittelyn otettavaksi. Mais non, c'est pas ça, tu dois lire. Ei se siitä ole, luepas se. Okei, okay, Madame Luling, thank you very much for your... Uh... No niin, Rouva Luling, kiitos paljon ilmoituksesta. Mutta nyt puhumme AFKO-valiokunnasta. Itse asiassa siinä sanotaan, että pyytää vastuuvaliokuntaa tarkastelemaan. Eli he voivat hyväksyä tai sitten ei. Eli näin tässä tekstissä sanotaan. Merci. Täytyy kuitenkin miettiä joskin toiset valiokunnat haluavat, äh, että analysoidaanko tätä, että te voi vaatia mitään erityistä valiokunnalle, mitä ei ole muille olemassa. C'est tout ce que je vous dis, mais alors... En minä muuta halua sanoa. Yes, thank you very much. No niin, meidän täytyy tutkia tätä asiaa vielä. Katsotaan ennen täysistuntoa vielä, äänestetäänkö sitä vai ei, mutta äänestetään nyt joka tapauksessa ja sitten sihteeristö tarkastaa tämän asian vielä. Okay. Okay. Okay, so... No niin. Tarkistus yhdeksän siis hyväksyttiin. Ja nyt äänestetään tarkistuksesta kymmenen. Okay. Yhdeksäisestä täytyy vielä äänestää, anteeksi vain. No niin, äänestetään tarkistuksesta yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkastetaan tämä. Eli äänestys alkaa tarkastuksesta 14. Sosialistien ryhmästä on yksi ylimääräinen ääni, joten avataan äänestys uudestaan. Äänestys päättyy. 24 ääntä, joista 10 puolesta 13 vastaan, eli hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkastetaan tämäkin. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Amendment. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lopullinen äänestys tekstistä. Sähköisesti äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. hyväksytty 20 puolesta ja neljä vastaan. Onnittelut. Okay, now I go and I was thinking just down. Okei, okay, tuo... Selvä. Jatketaan kokousta. Ja siirrytään kohtaan seitsemän. 2020 näköalat naisille Turkissa. Ja näen puheenvuoron Rava Baskurtilla. Thank, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, kuten tiedätte, tämä mietintöni naisten tulevaisuuden näkymistä Turkissa, sitä odotettiin jo, siitä, siitä keskusteltiin jo 2007, niin nyt pitää tarkastella tilannetta uudelleen. Minä olin, minulla oli se vaikutelma, että, että naisten tilanne huononee, sillä joka päivä voi lehdistä lukea naisten murhista. Minä olen tehnyt tutkimusta, olen järjestänyt julkisen kuulemisen ja kävin Turkissa kaksi kertaa tarkastella, ter, tarkastellakseni tilannetta itse. Minä puhuin monien sidosryhmien ja ministereiden kanssa, esimerkiksi Euroopan ministerin, sosiaali- ja perheministerin kanssa, sisäministerin, oikeusministerin työ, ja työministerin kanssa sekä koulutus- ja talousministerin kanssa. Minä puhuin useiden parlamentaarikkojen kanssa, opposition edustajien kanssa sekä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka toimivat naisten asioiden ja naisten, naisten vastaan naisiin kohdistuvan väkivallan parissa. Kävin turvakodeissa ja puhuin kotiväkivallan uhrien kanssa. Puhuin myös menestyneiden naisten kanssa eri aloilta. Olen nähnyt nämä alat, joilla parannusta tarvitaan. Väkivalta naisia kohtaan, matala koulutustaso, naisten vähäinen edustu, edustus politiikassa, etenkin paikallisella tasolla. Kaikki, kaikista näistä ongelmista mietinnössäni ehdotetaan parannuksia, mutta olen kuitenkin nähnyt myös, että parannusta on tapahtunut esimerkiksi e, mm, ensimmäisen asteen koulutuksessa. Se, että jos lapsia ei lähetetä kouluun, se kriminalisoidaan ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta annetaan uutta lainsäädäntöä. Tämä on itse asiassa jaettu tänään, annettu tänään Euroopan parlament, siis anteeksi, Turkin parlamentille. Mietinnössäni listasin ehdotuksia, miten voidaan parantaa näitä, näitä toimia esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen, turvakotien suhteen ja lastenhoidon suhteen. My- myös osa-aikatyö on tärkeä. Ja mietinnössäni pyydän etenkin sitä, että otetaan nollatoleranssilinja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Turkki on ottanut nollatoleranssin kidutusta kohtaan ja tulokset ovat olleet hyvin myönteisiä. Tuo mietintöni naisten tulevaisuuden näkymät Turkissa, sen, sen halusin ottaa käsittelyyn, sillä halusin yhdistää nämä Eurooppa 2020 strategia yksi tavoite siinä on osallistuva kasvu ja naisten osallistaminen. Kaikissa näissä haastatteluissa, jotka tein, Niissä ymmärsin, että niissä oli kaikissa jotain yhteistä. Hallitus, kansalaisjärjestöt ja oppositiopuolueet kaikki sanoivat, että ajattelutavoissa tarvitaan muutosta, jotta voidaan muuttaa yhteiskunnan patriarkaalista mallia. Tänäin voitaisiin lopettaa sukupuolen perustuva väkivalta, voitaisiin parantaa naisten osallistumista ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Medialla on tietysti tärkeä rooli ajattelumallien muuttamisessa, mutta tärkeämpää on, että tämä muutos saadaan aikaiseksi ennen kaikkea, kun, kun esimerkiksi naisten roolimallit ovat, yhteis, ovat vuorovaikutuksessa nuorten lasten kanssa. Ja toiseksi pitää osallistaa miehet tähän ajatusmallien muutokseen. Mielestäni tämä toinen aspekti, sen voisi toteuttaa kampanjoilla, tällaisella niin sanotulla sukupuolten allianssilla, joka vastaa tätä, ö, tätä toista allianssia. Tämän siis halusin nyt tässä ensiksi sanoa mietinnöstäni. Minä odotan innolla teidän kommenttejanne ja tietysti odotan innolla sitä, että teemme yhteistyötä tämän asian suhteen. Kiitos. Kiitos siitä. Ja nyt pohja vapaa. Ja ensiksi Rava Krosekla. Dziękuję, panie przewodniczący. E, Kiitos, puheenjohtaja. Niin, minulla, minulla tosillakin on hieman vaikea sukunimi, mutta ehkä ajan kanssa opitte sen ääntämään. No niin, ja sitten hyvät naiset ja herrat, tehän tiedätte, että Naisten tilanne Turkissa on parantunut pikkuhiljaa, mutta, mutta väkivaltaa on edelleen paljon naisia kohtaan. Tätä, tätä vastaan on vaikea taistella, siellä se on olemassa tiettyä yhteiskunnallista hyväksymistä sen suhteen. Meidän pitäisi ottaa käyttöön hyvin rankkoja rangaistuksia väkivallan tekijöitä vastaan. Ehkä voisin mainita yhden esimerkin, joka on Ceylan Social, 18-vuotias tyttö, on, hän, hänet murhasi hänen oma veljensä, sillä hän oli mennyt naimisiin ilman isänsä lupaa. Tämä on siis esimerkki kunniamurhista. Ja sitten veli tuli takaisin kotiin tämän murhan jälkeen. hän, hänen oma veljensä oli siis tappanut tämän tytön ö, perheen asunnossa. Ja poliisi tämän jälkeen ei, ö, ei pidättänyt pelkästään tätä veljeä, vaan koko perheen. Tämä on siis esimerkki siitä, että perheen puolelta tulee paine tehdä kunniamurhaa. murha ja näin pakotetaan tekijä usein tekemään tämä murha. Ja haluaisin kiittää rouva Poskurtia tästä, tästä hyvin tasapainoisesta ja monipuolisesta mietinnöstä. Erityisen, erityisen tärkeitä ovat nämä kohdat, joissa Turkia vaaditaan torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa – naisia pitäisi suojella. Tämä laki 4230, on muut, sitä on tärkeää muuttaa Turkissa ja pitää lopettaa tämä perinne, jossa, jonka mukaan luodaan pakkoavioliittoja. Naisten on tärkeää saada etsiä kumppaninsa itse. Ja Siksi on tärkeää myös puhua kunniamurhista, sillä kunniamurhat todellakin, todellakin tapahtuvat yhteiskunnallisen paineen takia. Koulutus on myös erityisen tärkeä elementti. On olennaista, että enemmän tyttöjä pääsee kouluun ja lukutaidottomuutta torjutaan. Valistuskampanjat ovat tärkeitä, jotta voidaan lopettaa naisten, nais, naiskuva. Myös koulutus todellakin on siis tärkeässä osassa. Naisten rooli työmarkkinoilla on saatava vahvemmaksi. Naisten on päästävä töihin ja heidän, heille pitää antaa mahdollisuus löytää työpaikka. Näin he voivat saada suuremman osuuden taloudellisesta toiminnasta mutta jotta he voivat saada työpaikan, heille pitää antaa vastaava koulutus. Esimerkiksi tämä PK-yrityksiin PK-yrityksiin kohdistuva aloite, sillä voidaan myös naisten tilannetta parantaa huomattavasti. Kiitos. Kiitos tuosta. Meissner. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Minä tulen Saksasta jossa on paljon turkkilaisia, jotka ovat jo kolmannessa sukupolvessa maahanmuuttajia meillä. Eli meillä on suuri osa turkkilaisia. Täytyy sanoa, että monet turkkilaiset perheet ovat jo täysin sopeutunut länsimaiseen ajatteluun ja voi puhua naisten tasa-arvosta, mutta myös Saksassa, kuten Turkissakin, on joitakin ihmisiä, joilla on aivan erilainen asenne naisten oikeuksiin ja naisten asemaan. Myös Saksassa on paljon otsikkoja kunniamurhista, ja, ja, mutta tässä pitäisi tätä käsitettä tarkistella. tarkistella. Ei voi puhua kunniamurhasta, ei voi puhua kunniasta. Ja erityisen huomattava tässä on se, että nämä tavat, murhat tapahtuvat perheen piirissä. Meidän pitäisi torjua kunniamurhia, mutta tämä alkaa todellakin ihmisten päässä ajattelumallissa ennen kaikkea maaseudulla tilanne ja ajattelumallit ovat aivan erilaisia kuin kaupungeissa. Turkissa on paljon ihmisiä, jotka ovat, joilla on samanlaisia ajattelumalleja kuin meillä. Ja heidän kohdallaan voisimme ajatella, että me haluamme Turkista uuden EU-jäsenvaltion, mutta ennen kaikkea Turkin itäisissä osissa tilanne on vielä aivan erilainen. Etenkin nämä liittymisneuvottelut Turkin kanssa, nehän tähtäävät ennen kaikkea siihen, että me sanomme Turkille, te saatte liittyä, jos kunnioitatte naisten oikeuksia – jos te todellakin toteutatte nämä lait naisten oikeuksissa, eli jos huolehditte siitä, että naiset ja tytöt eivät pääse pelkästään peruskoulutukseen, vaan myös toisen asteen koulutukseen, niin että naiset pääsevät myös työhön. Myös EU pitää nyt tässä muuttaa ajattelutapaansa heti, kun Turkki tekee edistysaskeleita. Turkista pitää tulla meille kumppani. Lisäksi haluaisin sanoa, että Turkissahan on jo hankkeita, jotka, joita tuetaan EUn varoista. Hallitus, Turkin hallitus mm, ei kuitenkaan tuoteta paljonkaan yhteisrahoitusta. Tähän pitää kiinnittää huomiota. Eli Turkin pitää todellakin investoida niihin toimiin, jotka parantavat naisten, naisten asemaa. Olen hyvin kiitollinen Rova Boskurille tästä tästä mietinnöstä. Rova Poskus, hän kävi myös itse Turkissa ja hän on todellakin panostanut valtavasti tähän mietintöön. Minä olen monista asioista tässä mietinnössä aivan samaa mieltä. Meidän pitää todellakin parantaa tyttöjen ja naisten asemaa Turkissa. Kiitos. Kiitos tuosta. Ja Sorry. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Luin mietinnön huolella ja mielestäni tässä on ponnisteltu kovasti. Rova Boskurt on pyrkinyt siinä määrittelemään, mitä muutoksia Turkissa tällä hetkellä tapahtuu lainsäädännön alalla. Ja tietenkin valiokuntaa tässä pyydetään tutkailemaan, kuinka pitkälle tässä on päästy. Ja mielestäni hyvinkin tyydyttävästi on edetty. Olen seurannut kunniamurhakysymyksiä, pakkoavioliittoja, kotiaresteja ja kaikkia tällaisia käytänteitä viimeisen 20 vuoden ajan ja olin Euroopan, Euroopan neuvoston jäsen myös. Ja näin viime vuonna ja sieltä löytyy paljon tapauksia, joista voidaan sanoa, että vaikka esittelijä on kovin optimistinen, niin näitä tapauksia täytyy korostaa mietinnössä, koska ei riitä, että on hyvää lainsäädäntöä, nimittäin tarvitaan myös lainsäädännön täytäntöönpanoa. Ja täytäntöönpanosta en ole niin varma, että olisivatko Turkin viranomaiset edenneet niin pitkälle. Kunniamurhatilastot ovat edelleen kovin huolestuttavia. Naisiin kohdistuu edelleen paljon väkivaltaa ja pakkoavioliitot erityisesti 13, 14, 16-vuotiaiden naisten, hyvin nuorten naisten pakkoavioliitot ovat hyvin, hyvin yleisiä. Ja myöskin ihmisryöstöt pitää ottaa mukaan tähän mietintöön. Myöskin Turkissa on miljoonia lukutaidottomia, erityisesti kurditaustaisia naisia. Tämä on fakta, jota kukaan ei voi kieltää myöskin näiden naisten keskuudessa köyhyys on hyvin yleistä. Olen käynyt itse Turkissa yhteisparlamentaarisen komitean edustajana ja olen omin korvin kuullut sen, mitä naisten järjestöt sanovat näistä asiasta ja myöskin kurdijärjestöt. Ja kaikella kunnioituksella täytyy sanoa, että ei riitä, että tapaa virkamiehiä Turkissa, vaan täytyy tavata myös naisjärjestöiden edustajia tavallisia naisia. Ja mitä tulee parempiin koulutusmahdollisuuksiin, niin on mitattu, että peruskoulutus ja toisen asteen koulutustasolla on tapahtunut edistystä, mutta mitä tapahtuu korkeakoulutuksessa? Paljonko on naisia, joilla on korkeakoulutus ja minkälaisissa ammattitehtävissä he sen jälkeen ovat, kun ovat päässeet yliopistosta? Ja mitä tulee turvakoteihin, niin en ole tyytyväinen tilanteeseen, koska Euroopan neuvoston päätöslausuman perusteella pitäisi olla yksi turvakoti 50 000 asukasta kohti ja Tur- Turkissa turvakotien määrä on hyvin pieni verrattuna miljooniin ihmisiin, jotka sitä tarvitsevat, joten tämän tilanteen pitäisi tulla paremmin mietinnössä esille. Esi- tulen esittämään tarkistuksia tähän mietintöön. Mietin tässä Rova Omenin mietintöä viime vuodelta ja Euroopan neuvoston lausuntoja asiasta. Ja vielä lopuksi viittaisin neuvottelukappaleen 23 avaamiseen olen sitä vastaan tämän poliittinen kysymys. Tietänette, että EUn, e Euroopan neuvosto jäädytti kahdeksan neuvottelukappaleen jäädyttämisen sen takia, että Turkki eh, estää lentoliikenteen Kyproksella tietyillä kentillä. Ja ellei päästä seuraavaan, tai ilman, ilman näitä näiden kysymyksien ratkaisu ilman näiden kysymyksien ratkaisua ei voida päästä näiden neuvottelukappaleiden avaamiseen. Meidän tehtävämme ei ole tätä neuvottelukappaletta pyrkiä avaamaan, koska kyseessä on valtava poliittinen kynnyskysymys ja sillä on vakavat seuraukset. Joten on, olen todella vahvasti tämän neuvottelukappaleen avaamista vastaan. Kiitos. Ja sitten Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy tietenkin tunnustaa, että edustaja Voskort on todellakin esitellyt hyvin mielenkiintoisen mietinnön, jossa paljastuu myöskin kaikki ne suorat yhteydet ja keskustelut, mitä hän on käynyt Turkin kanssa. Tämä on aivan erinomainen metodi toimia tässä kyseessä ei ole mikään abstrakti teelmä, vaan todellakin kenttätutkimus. Mielenkiintoista on myöskin, että siinä hahmotellaan eräänlainen samankaltainen horisontti kuin mitä esitellään 2020-strategiassa. Ja tällä on mielestäni myöskin merkittäviä poliittisia ulottuvuuksia meidän valiokuntamme työskentelylle uuden demokraattisen elämän ja naisten tilanteen painopistealueiden ja strategian suhteen. Pari asiaa haluaisin ottaa tästä esille, ihan yksityiskohtia. Ajattelin, että kannattaisi ehkä korostaa vielä enemmän sitä, että varmistetaan, että naiset osallistuisivat Turkissa EU-kumppanuushankkeisiin. EU-kumppanuus ja kaikenlaisia ohjelmia Turkin kanssa on olemassa. Esimerkiksi nuorten liikkuvuutta edistäviä ohjelmia, työllisyyttä edistäviä ohjelmia, joten Euroopan parlamentin näkökulmasta katsottuna kannattaisi korostaa todellakin sitä, että tarkastetaan, että naiset ovat läsnä näissä kumppanuuksissa. Tällaiset kumppanuudet voisivat olla muutosagenttina ajatustavan muuttamisessa, myöskin Euroopan laajuisella tasolla. Minäkin olen henkilökohtaisesti käynyt Istanbulissa ja siellä pääsin osallistumaan tärkeään kokoukseen, jonka ulkoministeri ja perheasiainministeri järjesti. Ja voin todellakin todistaa, että paikallis päättäviin elimiin naiset osallistuvat yhä entistä enemmän ja naisia on myöskin kansallisella tasolla poliittisessa elämässä mukana. Mutta täytyy ilmaista tietty huolestuneisuus sen suhteen, että Euroopan unionissa ja erityisesti naisten keskuudessa julkinen mielipide ei ole antanut riittävää tukeaan tälle prosessille. Täytyisi siis rohkaista nimenomaan tällaista kehitystä eikä jättäytyä ulkopuoliseksi. Mutta samanaikaisesti täytyisi pitäytyä myöskin tai pitäytyä maltillisissa asemissa, koska ei, täy, ei pidä ryhtyä ylhäältä päin opettamaan ihmisiä siitä, mitä heidän pitäisi tehdä, vaan tukea ikään kuin demokraattiselta tasa-arvoiselta tasolta turkkilaisia naisia. Ja sitten toinen tärkeä asia koskee työllisyyttä ja palveluita. Naisten matala työllisyysaste ja heidän matala itsenäisyysasteensa sekä lastenhoito ja perheenhoitopalvelut ovat sellaisia asioita, joita pitäisi parantaa. Mielestäni oikea tapa lähestyä asiaa ei ole kuitenkaan osa-aikaisen työn mahdollisuuksien lisääminen kuten tuossa kollega edellä totesi, koulutuksen korostaminen olisi sen sijaan tärkeämpää, koska kyseessä on voimakkaasti kehittyvä talous, niin ellei koulutusta saada ajantasaistettua mukana, no, mukana tulee väistämättä tulemaan myöskin taloudelliset ongelmat, ellei asianmukaisesti koulutettua työvoimaa ole tarjota markkinoille. Ja sitten vielä merkittävä asia, jonka haluaisin otettavaksi mukaan tähän mietintöön, olisi se, että ei viitataisi pelkästään pakkoavioliittoihin ja kunniamurhiin, vaan myöskin uskonnolliseen monimuotoisuuteen ja moniarvoisuuteen. Tästä esimerkiksi voidaan sanoa, että naisten on edelleen vielä vaikea avioitua toisuskoisen kanssa, jos kyseessä on esimerkiksi musliminainen, joka haluaisi avioitua toisuskoisen kanssa. On olemassa kaikenlaisia pakko, pakotetoimia, joilla tällaisia uskontojen ja kulttuurien välisiä liittoja pyritään ehkäisemään. Ja tässä olisi aihetta puuttua myöskin mietinnössä tähän aiheeseen. Kiitos. Rava Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς... Ensinnäkin haluaisin onnitella todellakin rouva Boskuutia hänen mietinnöstään. Jo monia vuosia meillä on ollut mielenkiintoisia keskusteluja nykytilanteesta Turkissa ja näkymistä. Ja näin olemme myös nähneet, missä meidän poliittinen vastuumme on. Tämä mietintö tulee oikeana hetkenä, sillä Turki, Turki on liittymisneuvotteluja käyvä valtio ja Turkissa on erityisiä, erityisiä ongel, ongelmia tällä tiellä EUn jäsenyyteen. Naisten rooli ja asema ja naisten tilanne, sekin pitää ottaa huomioon, sillä tämä on, tämä on merkki demokratisoitumisesta ja siitä, että ne perusarvot juurtuvat Turkissa, joita meillä on ihmisoikeuksien suhteen. Meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että todellakin oikeudet toteutetaan. Näitä oikeita ei käytännössä aina noudateta. Meidän pitää aina kiinnittää siihen huomiota, että Turkkihan on, onko, on velvoittanut itsensä noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja niitä perusarvoja ja perusperiaatteita, joita meillä on EU:ssa. Turkilla voisi olla myös esimerkki rooli nyt tämän, tämän Arabian kevään jälkeen. Ja meillä, meillä, äm, meillä oli itse asiassa mahdollisuus valtuuskunnan käy, kanssa käydä vaalitarkkailumatkalla. matkalla Turkissa. Ja aina epäillään sitä, onko Turkilla todella tällainen esimerkillinen rooli, voiko siellä olla sitä, sillä ja sillä, sillä puhutaan siitä, että naisten oikeuksia ei vielä laajassa määrin noudateta tai kunnioiteta Turkissa tässä pitää antaa viesti myös arabiala, arabi, muihin arabimaihin näiden oikeuksien kunnioittamisesta. Turkilla on tässä erityinen vastuu. Prova Poskurtin mietintö sisältää monia mielenkiintoisia elementtejä nykytilanteesta ja siitä, mitä miten tilannetta pitää parantaa. Vastuu on kuitenkin kaksitahoinen. Haluaisin nyt toistaa vielä sen, mitä kollegat jo sanovat. Tietysti kyse on lainsäädännön antamisesta, mutta se, myös sen toteuttamista ja täytäntöönpanosta. Jos laki annetaan, niin se on ensimmäinen askel, mutta tarvitaan myös muutos ajattelumalleissa. Lain antaminen sinänsä on kyllä hyvä, tervetullut asia, mutta meidän pitää nyt kyllä kiinnittää huomiota siihen, että täytäntöönpanossa on puutteita. Esimerkiksi poliisi, poliisit ja tuomioistuimet, koulutetaanko niitä? Entä sitten kansalaisyhteiskunnan järjestöt? Kannustetaanko niitä valistamaan naisten oikeuksista? Ja sitten Euroopan komissio vielä. Euroopan komissio seuraako se todella sitä, miten pitkälti näitä, nämä ohjelmat toteutetaan? Onko Turkin viranomaisten kanssa yhteistyötä? Ja mielestäni Euroopan komission pitäisi tehdä tästä kyllä yhteenveto niistä askelista, jotka on jo otettu siitä, miten valtio toimii, mikä rooli kirkolla on tai uskonnolla, mikä rooli uskonnolla on politiikassa, onko sillä rooli entä sitten miten uskonto voi, voi vaikuttaa näihin, näihin, tähän lainsäädäntöön, joka on sinänsä ei-uskonnollista? Valtion pitää, pitää kannustaa kunnioittamaan tasa-arvoa. Ja tietysti meidän pitää itse kiinnittää huomiota siihen, että emme emme keskity tässä pelkästään myönteisiin esimerkkeihin näihin yrittäjänaisiin, tutkijoihin ja näihin naisiin, jotka asuvat isoissa kaupungeissa. Meidän pitää keskittyä ennen kaikkea kurdialueiden naisten oikeuksiin ja maaseutualueiden naisten oikeuksiin. Liittymisneuvotteluja käyvän maan pitää taata se, että hyvinvointi ja oikeudet kuuluvat kaikille koko maassa. Haluaisin kiittää Rouva Poskuttia sydämellisesti. Meidän pitäisi kaikkien kiinnittää huomiota siihen, että lähetämme tässä myönteisen viestin, mutta myös hyvin sisällökkään viestin, sillä Turkkiaan pyydetään liittymisneuvotteluja käymänä maana noudattamaan eurooppalaisia arvoja. Kiitos. Mrs. Matera. Matera. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja kuten esittelijä jo tuossa korostikin mietinnössään, joka on kovin yksityiskohtainen, ja myöskin kollegoiden lausuntojen mukaan olen täysin samaa mieltä siitä, että naisten asema ei todellakaan oikeasti ole muuttunut, se ei ole parantunut, jos otetaan huomioon maailmanlaajuisen kertomuksen luvut palkkaepätasa-arvosta vuodelta 2008. 134 maasta Turkki oli sijalla 109. Jos ajatellaan, että yksi prosentti turkilaisista kunnista on siinä tilanteessa, että siellä on naiskunnanjohtaja. Ja kysynkin kollega Bosukurtilta, joka on niin tarkasti ja huolella osallistunut turkilaisten naisten elämään ja haastatellut heitä, niin kysyisin häneltä, että voitaisiinko ajatella, että tällaisten naiskiintiöiden sisällyttäminen vaalilistoihin voisi olla ratkaisu. Mehän puhumme aina parhaiten käytänteiden vaihtamisesta ja jos nyt katsotaan Puolan vaaleja, jotka vasta tapahtuivat ja niiden naisten määrää, jotka olivat tuolla vaalilistoilla kiintiöiden takia, niin tänä päivänä tulokset ovat nähtävissä. Ja tänä päivänä Turkissa tämä voisi toimia myös, jotta saataisiin naiset osallistumaan enemmän politiikkaan, koska todellakin vain yksi prosentti, jonka tuossa äsken mainitsin, naiskunnanjohtajia Turkissa on todella hälyttävä luku. Ja naisia täytyisi saada lisää, erityisesti paikallistasolle vaikuttamaan. Kiitos. Thompson. Kiitos. Haluaisin kiittää kovasti tästä panoksesta. Meillä on kohta keskustelu mietintöjen laadusta, mutta tämän mietinnön laatu on erittäin korkea ja se heijastaa omistautumista ja sitä suurta työtä ja matkoja Turkkiin. Ja se on hyvin tärkeää. Jos me ajattelemme Turkin neuvottelujen että laadun laatunpanosana tärkeitä. Ja sinne laitat myös sarkesi, sormesi tärkeille alueille ja tärkeisiin ongelmiin, kuten pakkoavioliitot. Pakkoavioliitot ovat oikein suuri ongelma. Se, se me tiedämme myös maista, ja se on paljon turkilaisia maahanmuuttajia. Tämä on jatkuva ongelma, kuten myös naisiin kohdistuva väkivalta. Mutta miellyttävää on, että sinä myös alleviivat alueita, Turki, Turki on edistynyt. Enpä usko, että on montakaan maata Euroopassa, jossa ää, opettajille on tasa-arvo-opetusta pakollisena korkeakouluissa. Minä tiedän monia paikkoja, jossa näin ei ole, ja monia paikkoja, joissa Turkista voisimme oppia. Näyttää myös siltä, että tässä on muitakin asiat, äh, kuten esimerkiksi poliisien jatkokoulutus, sekin ei jotain, josta muissa maissa voisi ottaa oppia. Olen samaa mieltä, että on lasten tilanteessa on suuria ongelmia. Ja näin näytellä esimerkiksi kiintiöitä, joita mainittiin. Ja naisten alhainen osanotto AY-toiminta on yksi tällainen tekijä. Ja olemme Tanskassa nähneet, että päivästä, kun meidän kulttuurissa Tanskassa on paljon naisia työnantajajärjestöissä, Tanskassa työnantajajärjestön johdossa on kaksi naista sadasta ja Turkissa 40 prosenttia. 50 prosenttia yliopisto on naisia, mutta naiset ovat myös yrittäjiä, ovat bisneksessä. Ja se sitä myös, että heillä on myöskin päätöksentekovaltaa. Naiset ovat roolimalleja Turkissa. Tämä on kiinnostavaa, mutta kun on tärkeää käsitellä Turkia ja sen maata. Ja kiitos tästä aiheesta. Tack så mycket. Och eh, då går ordet till Mrs. Klass. Ja, dankeschön, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä ja jos ei nyt, niin milloin sitten olisi oikeampi hetki kirjoittaa tällainen mietintö? On erityisen tärkeää, että, että me todellakin vakavasti käsittelemme näitä ongelmia. Niitä pitää todellakin, niihin pitää osoittaa sormella. Me puhumme täällä liittymisneuvotteluja käyvästä maasta, me puhumme näistä meneillä olevista neuvotteluista, ei oikein auta, että puhumme tässä nyt hyvin diplomaattisesti. Ja siksi kun luen tämän mietinnön, minun täytyy kyllä kysyä, ehkä jotkut kohdat ovat aivan liian diplomaattisia, diplomaattisia ja toisten maiden suhteen olisimme kyllä paljon ankarampia. Minun täytyy kyllä nyt, minun pitää esittää tämä kysymys todellakin täällä valiokunnassa. Ehkä meidän pitäisi olla hieman kriittisempiä kuitenkin. Esimerkiksi kohta kahdeksan, eli, eli vaatii Turkin hallitusta omaksumaan nollatoleranssin naisiin kohdistuvan väkivaltaan. Tämä, tämä ei ole pelkkä vaatimus, vaan se on aivan pakko. Se on periaatepäätös. Me tuomitsemme naisiin kohdistuvan väkivallan ehkä voisimme sanamuodossa hieman olla vielä suorempia ja konkreettisempia. Entä sitten kohta 13 vaatii Turkin hallitusta kriminalisoimaan pakkoavioliitot? Tietysti meidän pitää vaatia sitä, mutta ehkä meidän pitää mainita sitä ennen vielä. Mm, tämä minä, tätä minä kaipaan tässä prosessissa. Meidän pitää meidän pitää myös koulutuksessa, ei pidä keskittyä pelkästään naisiin, vaan myös miehiin. Eli, eli myös miesten ja poikien pitää jo koulutuksessa ja kasvatuksessa kasvaa näihin aj- ajatusmalleihin, mutta miten tämä voidaan saada aikaiseksi, jos ollaan pelkästään tässä ö, patriarkaalisessa mallissa? Ehkä meidän pitäisi vielä painottaa sitä, että sekä tytöt että pojat kumpienkin pitäisi koulussa saada tasa-arvokasvatusta. Niin, näin kasvatamme tasa-arvoisia naisia ja miehiä. Nämä, näitä koulutussuunnitelmia ja opetussuunnitelmia voi todellakin kontrolloida. Ja näin voimme pitkällä aikavälillä saada, saada tuloksia aikaisesti, aika, aikaan. Pakkoavioliitothan sitten tulevat oikeuden eteen. Naisillähän on hyvin vaikeaa viedä asiaa oikeuden eteen ja toimia perhettään vastaan. Jo aikaisemmin ennen tätä pakkoavioliittoa pitää tarttua toimiin. Ja haluaisin todellakin, että näissä arkaluontoisissa, mutta tärkeissä kysymyksissä Euroopan parlamentin naisten oikeuksien valiokunnan pitäisi kyllä kriittisesti ö, ilmaista nämä asiat ja osoittaa sormella ongelmia. Eli haluaisin hieman kriittistä lisää tähän mietintöön. Kiitos. Okei, okay, joo. Vil- Selvä. Haluaisin kiittää kaikista arvokkaista näkökulmista ja ennen kuin annan puheenvuoron Rova Poskortille. Loppusanoja varten haluaisin antaa puheenvuoron herran McKeesille komissiolta. Thank you, Chairman, and good morning to everybody. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille. Tämä on tärkeä asia Turkin liittymisprosessin kannalta. Tämä tarkoittaa myös sille, miten Turkki mielletään EU-jäsenvaltiossa. Ja tässä näkökulmassa mutta haluaisin sanoa, että me laajalti jaamme Rama Boskurtin analyysin nel, neljällä pääalueella, joilla on neljä aluetta, joilla työtä pitää tehdä. Työllisyys, koulutus, poliittinen edustuksellisuus ja neljänneksi naisiin kohdistuva väkivalta. Keskustelu on ollut vilkasta mikä on myönteistä. Asiaan ole helppo tarttua. Ne pitää tarttua ajan myötä. Ja meidän täytyy ajatella myös asioiden dynamiikkaa. Ja siitä näkökulmasta esittelijän mietintä a, oikeutetusti kehuu niitä alueita, joilla ed- joita pitää kehua. Ja myöskin käsittelee viranomaisia, kansalaisyhteiskuntaa, sidosryhmiä ja osata, että niiden pitää tehdä enemmän töitä niin, että lainsäädäntö muuttuu lihaksi, sosiaaliseksi, taloudelliseksi todellisuudeksi. Jos jotain erityisiä kysymyksiä on, voin vastata niihin, mutta lopettaisin puheenvuoroni tähän. Mrs. Papadopoulou. Äh, Minulla olisi kysymys komission edustajalle. Miksi, siis en tiedä tulkattiko tässä oikein, mutta sanoitte, että, aihe, että näihin ongelmiin ei ole helppoa puuttua. Mielestäni nämä ongelmat ja aiheet ovat hyvin yksityiskohtaisia konkreettisia tässä. Nämä koskevat nuoria naisia, esimerkiksi kunniamurhaa. Näistä on monia raportteja ja tilastotietoja ei välttämättä sinänsä ole, mutta Euroopan neuvostossa, jos lukee lausuntoja, niin niissä puhutaan hyvin tarkasti kyllä näistä ongelmista. Haluaisin selittää, miksi ajattelen, että näihin ongelmiin ei ole helppo puuttua, sillä nämä ovat ongelmia, jotka ovat jatkuneet jo monia vuosikymmeniä. On olennaista, että komissio todellakin omaksuu tiukan kannan jos näette nais, ähm, Rova Olmenin mietinnön viime vuodelta, niin näette, että näihin ongelmiin kyllä puututaan. Ja ellemme ota nyt hyvin tiukkaa, ankaraa kantaa, niin me, me jatkamme keskustelua näistä ongelmista vielä vuosikymmeniä. Jos haluamme, että Turkki liittyy EU-hun, Turkin pitää parantaa tilannetta. Sen ei pidä pelkästään antaa lainsäädäntöä, mutta myös panna täytäntöön ja, ja vastata velvollisuuksiinsa mutta poliittiselta puolelta ei puhuta näitä näistä velvollisuuksista. He eivät ole allekirjoittaneet tätä pöytäkirjaa. He eivät ole puuttun, parantaneet Kyproksen ongelmaa. Eli mistä syystä te uskotte, että, että näiden lainsäädännön antamisen, antamisen lisäksi he tekevät todella sen, mitä vaaditaan, jotta he voivat liittyä EU-hun? Kiitos. Please. Thank you and thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Otetaanpa esimerkki. On esimerkiksi perheen suojaa koskeva laki, joka hyväksyttiin 1998. Sitä muutettiin 2008 täytäntöönpanon alueen laajentamiseksi. Nyt luemme lehdistä, että sitä tullaan muuttamaan edelleen, jotta sen sovellusala laajenee. Me tulemme perehtymään näihin tarkistuksiin. Se, mitä tarvitaan sillä, että asioihin ei ole helppo puuttua, se on se, että, että lainsäädännön muuttaminen ja sen täytäntöönpano hallinnon kautta ja oikeusjärjestelmän kautta ei riitä. Kysymys on myöskin yhteiskunnan muutosprosessista. Se ei tapahdu yön yli. Siksi sanon, että meidän täytyy ajatella dynamiikkaa, rohkaista prosessia, rohkaista kaikkia Turkin sidosryhmiä, jotka muutoksia haluavat. Meidän täytyy rohkaista viranomaisia yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan kanssa, parlamentin kanssa, että tuloksia saadaan aikaan mahdollisimman pian. Me seuraamme Turkin tilannetta. Meillä on vuotuisissa edistyskertomuksissa ää, yleiskuva. Seuraava julkaistaan huomenna. Me haluamme antaa reilun tasavertaisen kuvan naisten asemasta Turkissa. Ja tätä minä tarkoitin. Kysymys ei ole ainoastaan lainsäädännön hyväksymisestä. Kysymys ei ole hallinnosta, oikeuslaitoksesta yksinomaan, vaan yhteiskunnan mentaliteettien muutoksista. Herra Boskurt otti tämän asian mietinnössä esille. Kiitos. Tack för det. Och... Kiitos siitä. Ja lopuksi ennen puheenvuoroa Rava Boskurtille. Thank you very much, Chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin kiittää kollegoita palautteesta ja tuesta. Ja haluaisin kommentoida joitakin asioita, jotka täällä on mainittu keskustelussa. Olen iloinen saamastani tuesta nollatoleranssipolitiikalle, koska minun mielestäni se todellakin on avain siihen, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan saadaan taisteltua. niin ei käsittele pelkästään lainsäädäntöä, vaan myöskin sitä, kuinka se pannaan täytäntöön, kuinka se saadaan toimimaan käytännössä. Mielestäni mietinnöstäni käy aivan selväksi, että niin sanotut kunniamurhat, jotka jonka kaksi kollegaa ottivat esille, on sellainen, että siitä täytyisi sanoa hieman jotakin spesifimpää. Niin, että kirjoitettaisiin siitä oma kappaleensa niiden kollegoiden kanssa, jotka asian ottivat esille. No sitten budjettikysymys. Sen otti esille Rova Meisner. Juuri tästä syystä tällä kertaa kävinkin valtiovarainministeriön puheilla kysyäkseni asiasta, koska kaikkihan me voimme tehdä hienoja lakeja ja strategioita ja toimintasuunnitelmia, mutta emme budjetoi sitä varten ilman budjettia ei saada aikaiseksi mitään, joten siksi siellä kävin. Eli täytyy varmistaa, että se raha, mitä tarvitaan erityisesti väkivallan vastaisessa torjuntatyössä, on käytettävissä. On tärkeää korostaa, että Turkissa tällä hetkellä on olemassa hyvin vahva, miten se nyt sanoisi, tendenssi, joka on väkivallan vastainen. Ei siksi, että Euroopasta haluaa. Tietenkin on perusvanlaatuisen tärkeää, että Turkki tekee asialle jotain, mutta syy siihen, että he tekevät jotain, on se, että Turkin yhteiskunta on kyllästynyt tilanteeseen ja vaatii hallitusta tekemään jotakin. No sitten koulutuksesta. Kyseessä ei ole yliopistotason koulutus, jonka otti esille, koska yliopistotasollahan nähdään, että monissa tiede kunnissa on itse asiassa enemmän naisia kuin miehiä, vaan ongelmakysymys onkin ammattikoulutus. Turkissa tilanne on se, että myöskin pojat, eivät pelkästään tytöt, ovat ammattikoulutusta vailla. Sitä koulutusalaa pitäisi parantaa ja saatavuutta erityisesti naisille. En maininnut mietinnössäni esimerkiksi turvakodeissa olevia naisia, koska tilaa ei ollut. Olen käynyt heidän puheillaan monesti ja he haluavat minulle aina, he sanovat minulle aina, että he, me haluamme tehdä työtä, me haluamme pystyä huolehtimaan lapsistamme. He haluavat oppia ammatin niin, että voisivat tehdä työtä. Ja tietenkin projekteja on, mutta niitä pitäisi laajentaa niin, että naiset voisivat itsenäistyä aviomiehistään, koska se on avaintekijä tilanteen parantamiseksi myöskin väkivallan vastaisuus huomioon ottaen. Mietinnöstäni käy aivan selväksi se mielestäni, että turvakoteja on saatava enemmän. Euroopan neuvosto tässä mainittiin ja Turkissa on aivan sama laki, eli jokaisella alueella, jolla on enemmän kuin 50 000 asukasta, pitäisi olla turvakoti. Niin ei kuitenkaan vielä ole. Puhuin tästä oikeusministeriössä ja sisäasiainministeriössä. ja siellä luvattiin, että asiasta tullaan säätämään laki, jotta turvakoteja olisi enemmän, koska Turkin väestön perusteella siellä pitäisi olla noin 200 turvakotia, eikä niitä vielä ole. Joten siinä on vielä työtä tehtävänä. No sitten neuvottelu luku 23. Se on minun mielestäni aivan perustavanlaatuisen tärkeä, koska jos halutaan perusoikeuskysymysjärjestykseen ja Turkilla, Turkille parempi neuvotteluasema, niin komissiossa täytyy puhua, komission täytyy puhua todellakin perusoikeuksista. Ja tätä ei ole jäädytetty sen takia, että tuo lisäpöytäkirjan allekirjoitus puuttuu, vaan sen takia, että Kypros-kysymys on auki. Ja se seikka, että naiset Turkissa todellakin ansaitsevat paremmat perusoikeudet on se perustavanlaatuinen asia, joka käy läpi koko mietintöni hyvin selväksi. No sitten naiset politiikassa, kollegat Matera ja Kosta ottivat sen esille. Kyllä, nyt viime vaaleissa 14 prosenttia edustajista oli naisia, mutta sen pitäisi olla paljon enemmän. Euroopan ja Turkin välinen yhteistyö voi auttaa naisia tässä asiassa. Rova Katsa mainitsi hyvin tärkeän asian, nimittäin siitä, että Turkki voi olla naisten oikeuksien asiassa hyvänä mallina arabimaihin päin erityisesti. Toivon, että naisten asemaa näissä maissa voidaan todellakin tällä tavalla parantaa. Thompson mainitsi pakkoavioliitot. Jos aivan tarkkoja ollaan, niin pakkoavioliittojahan ei enää sallita Turkissa, mutta sitä ei ole kirjattu rikoslakiin ja tulevaisuudessa se aiotaan sinne sisällyttää. Se on minusta niin tärkeä, minusta tärkeä askel eteenpäin. Kuulin kansalaisjärjestöiltä sellaisen tarinan, että jossain vaiheessa tyttö pakotettiin naimisiin tietyn miehen kanssa. Perhe pakotti hänet ja hän ei halunnut mennä naimisiin kyseisen henkilön kanssa. Ja sitten hän kuuli, että paikallistasolla oli kursseja ja siellä kursseilla hänelle kerrottiin, että tällainen järjestely ei olisi laillista, eli avioliiton jälkeen hän voisi viedä asian oikeusistuimeen ja pyytää avioliittoa mitätöitäväksi, koska, se, koska kyseessä oli pakkoavioliittona. Sitten tyttö meni vanhempien puheille ja sanoi, että hyvä, voitte pakottaa minut naimisiin, mutta minä voin vaatia avioliittoa mitätöitäväksi. Ja se riitti vanhemmille. Vanhemmat totesivat, että hyvä on antaa olla sitten. Eli se, että kriminalisoidaan, ei välttämättä ole ainoa tie, vaan on myöskin informoitava naisia heidän oikeuksistaan. Ja kuten tässä mainittiinkin, erityisesti Itä-Turkki vaatii erityishuomiota koska naisilla on kyllä oikeuksia, mutta he eivät välttämättä tiedä niistä. Ammattiliitot ovat tietenkin yksi huolen aiheista, koska monille naisille on hyvin vaikeata päästä ammattiliiton jäseneksi. Se on vaikeata molemmille sukupuolille, mutta erityisesti naisille. Koska ammattiyhdistysliikkeessä sukupuolten moninaisuutta ei vielä ole. Poikien koulutuksen rooli mainittiin myös ja mietinnössänikin vetoan siihen, että olisi sisällytettävä sekä pojat että tytöt kaikkiin niihin prosesseihin, jotta saataisiin koulutusta kaikille. Eli siksi puhuin tuosta sukupuolten allianssista, liitosta, niin että naiset ja miehet tekivät, tekisivät yhteistyötä asioiden parantamiseksi. No tässä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa, ja odotan innolla yhteistyötä kollegoiden kanssa, ja kiitän heitä vielä kerran heidän esittämistään huomioista. Kiitos. Okay, uh, um, okay, please. Very, very short correct. Lyhyesti vain yksi oikaisu. Ja puhujalta meni mikki. No niin, eli pieni oikaisu vain tämä luvun 23 avaaminen ei ole kahdenkeskinen asia, sillä Turkilla ja Kypsy- Kyproksella ei ole kahdenkeskisiä suhteita. Eli niitä ei ole ollenkaan. Tässä on kyse asiasta EUn ja jäsen, EU-jäsenvaltioiden ja Turkin välillä. Eli ei asia ole siis Kyproksen ja Turkin välinen. Minulla on tässä EUn asiakirja tästä asiasta, eli kyse ei ole Kyproksen ja Turkin välisestä asiasta. Kiitän Rova Boskorttia mietinnöstä. Myös kaikkia muita, jotka ovat ottaneet osaa istuntoon. Ja kerron teille aikataulun. Tarkistusten takaraja mietintöön liittyen on 18. lokakuuta kello 12 keskipäivällä. Valiokuntamme äänestää ehdotuksista 21.2. marraskuuta. Täysistunto käsittely on tammikuussa 2013. Vi går över till punkten 8, the statute for European Cooperative Society regard No niin, ja sitten äm, otetaan seuraava asia Eurooppa-osuuskunnan säännöt henkilöedustuksen osalta. No niin, ja sitten haluaisinkin heti ensiksi antaa Rouva Estrelalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Tämähän on mietintö, lausunto jossa vastaavana valiokuntana on työllisyysasioiden valiokunta. Minulla on tässä lausunnossa vain viisi kohtaa, mutta mielestäni nämä viisi kohtaa keskittää todella hyvin pääasioihin. Kuten tiedätte, monet naiset haluavat perustaa osuuskuntia ja näin he voivat kattaa omat sosiaaliset ja taloudelliset tarpeensa. Näin he voivat myös toimia yrittäjien, yrittäjinä ja tuottaa tuotteita, jotka, joita he voivat myydä, näin he voivat päästä talouteen, talouden alalle. Nämä, näitä osuuskuntia johdetaan demokraattisesti. Niissä kunnioitetaan keskinäistä avustamista, luottamusta, laatua ja solidaarisuutta. Nämä ovat siis arvoja näissä osuuskunnissa. Ihmiset ovat keskipisteessä ja tämä mahdollistaa sen, että osuuskunnat voivat demokraattisesti päättää, mitä strategioita he haluavat noudattaa, jotta voivat saavuttaa tavoitteensa. Eli kyse on siis sosiaalisesta, kulttuurisesta tai taloudellisista tavoitteista. Osuuskunnat voivat vastata naisten käytännöllisiin ja strategisiin tarpeisiin. Näihin, näissä osuuskunnissa, Euroopan osuuskunnissa on sekä miehiä että naisia. He tekevät yhdessä tehokkaasti työtä, he ovat tasa-arvoisia. Näin er- osuuskunnan naistyöntekijät ja naiset johtavissa asemissa voivat parantaa, parantaa elintasiaan, että voivat saada elinkeinon niin, että he voivat päästä sosiaalipalveluiden piiriin. Tämä on hyvä puoli osuuskunnissa, mutta tietysti kolikolla on aina myös toinen puolensa. Osuuskunta osuuskunta heijastelee yhteiskunnan laatua, osuuskunnat menevät ylä- ja alamäkeä yhteiskunnan myötä. Eli syrjintää naisia kohtaan on edelleenkin esimerkiksi, kun puhutaan pääsystä johtoasemiin osuuskunnissa. Osuuskuntia johtaa useimmiten miehet. Kun tarkastelemme Eurooppa-osuuskuntia ja tätä sääntöjä henkilöedustuksen alalta. Tässä, tässä yhteydessä me voimme parantaa naisten asemaa. Meidän pitää saada aikaiseksi tasapaino sukupuolten välille. Meidän pitää varmistaa, että naisia pääsee enemmän osuuskunnan johtoon ja osuuskuntien neuvotteluelimiin. Meillä on jonkin verran tietoja osuuskunnista jäsenvaltiossa Suurin osa työntekijöistä osuuskunnissa on itse asiassa naisia, mutta kun puhumme johtoasemista osuuskunnissa, naiset eivät ole tasapuolisessa tasa-arvoisessa asemassa miesten kanssa. Ja tämän takia Euroopan komissio on tehnyt tutkimuksen ja vertaillut siinä tietoja, jotta voimme, tai komission pitäisi tehdä tutkimus, jotta voimme ymmärtää, miten paljon naisia on missäkin asemassa osuuskunnassa. Ja minun mietinnössäni todellakin siis vaadin komissiota jatkamaan tätä tutkimustyötä. Osuuskunnat ovat hyvin tärkeitä tuotan, tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa. He ovat hyvin tärkeitä ö, taloudellisia tekijöitä tietyissä jäsenvaltioissa. Ne ovat joskin, ne ovat joskin hyvinkin suuria. Joillakin, paikalle, joillakin alueilla ne ovat hyvinkin isoja tärkeitä tekijöitä. Ne pyörittävät paikallista taloutta ja tarjoavat elinkeinon sekä miehille että naisille. Osuuskunnissa on suuri määrä arvoja. Ne siis tukevat taloudellista kehitystä. Niillä on tietty rooli yhteiskunnassa. On hyvin tärkeää ymmärtää, miten tärkeä tämä ala on ja minkä, mikä sen panostus voisi olla naisten tasa-arvon puolesta. Lausunnossa mainitsen myös, että tämä direktiivi 2003 72, siinä otetaan täysin huomioon eh, tasa-arvo, ja se pitää ottaa huomioon, kun puhumme osuuskunnista. Jotkut jäsenvaltioista eivät edelläkään ole no, panneet täytäntöön tätä direktiiviä ja luoneet tasapuolisuutta näissä Euroopan osuuskuntien neuvotteluelimissä. On siis hyvin tärkeää vaatia sekä jäsenvaltioita että komissiota noudattamaan direktiiviä 2003-72. Ja komissiolla on tässä tärkeä tehtävä vaavoa sitä, että direktiiviä 2003-72 noudatetaan. Komission pitää lisäksi varmistaa, että muitakin säännöksiä noudatetaan. Kiitos. Kiitos. Nyt voin avata keskustelun. Meillä on kolme puhujaa puheenvuoron listalla. Rouva Nikolai ensiksi, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella Rova Estarelaa tästä lausunnosta. Se on oikein hyvin laarittu. Ei mitään lisättävää. Tai itse asiassa y- pari asiaa haluaisin ottaa esille. On tosi asia, että näiden osuuskuntien johdossa ei ole tasapuolinen tukupuolijakauma. Ja johtajan paikalle, vaikka paras hakija olisi nainen, niin häntä ei siihen valita. Valitettavasti monessa jäsenvaltiossakin näin on, vaikka jäsenvaltiossa olisi tasa-arvon edistämisen vahva perinne. Toinen huomautukseni liittyy siihen, että naisten pitäisi olla enemmän läsnä yrittäjyydessä ja yrittäjäelämässä. Tämä on hyvä asia, mutta johtopaikoista taistelu on sellainen, mitä täytyy tukea komission tutkimuksen ja jäsenvaltioiden taholta. Mitään tarkistuksia minulla tähän lausuntoon ei ole esitettävänä. Sorry. <laughs> Eh, ordet nu till... Eh, no niin, ja nyt puheenvuoro Rova Kostalle. Paljon kiitoksia lausunnon laatijalle, koska minusta tuntuu, että tässä on otettu esille hyvin keskeisiä asioita, Haluaisin muistuttaa kahdesta asiasta. Ensimmäinen koskee siihen, että minä olen ai- ihan vastikään ollut italialaisten osuuskunta edustajien kokouksessa. Ja voisin tässä nyt pyytää, että voitaisiinko ehkä vahvemmin tukea ja kenties vertailla niiden naisten tilannetta, jotka ovat usein kansallisella tasolla koordinoijan asemassa, koska naisia on todella paljon enemmän tällaisissa asemissa ja tehtävissä kuin tiedämme. Monissa osuuskunnissa kansal- on, tilanne on se, että kansallisella tasolla federaatioissa koordinoijana on nainen. Ja tämä voisi olla hyvin mielenkiintoinen asia myöskin meidän ottaa esille, eli naisten koordinoija asemassa toimiminen eri tasoilla osuuskuntatyötä. No toinen huomautukseni liittyy italialaiseen, Italian analyysiin osuuskuntatyöstä ja voimme huomata, että siellä naisten osuus on lisääntynyt. Osuuskuntatoiminta on se sektori, jolla kaikkein vähiten on koettu talouskriisin vaikutukset ja siellä on yhä enemmän naisille työpaikkoja taholla. Työllisyysvaliokunnassa tämä on otettu esille muun muassa. Eli osuuskuntatyö työ on sellainen sektori, jossa näytetään pystyvän torjumaan paremmin talouskriisin tuomat negatiiviset työ, työllisyysvaikutukset. Tämä voitaisiin ottaa sinne johdantoosuuteen mukaan. Mielestäni on hyvin tärkeää, että naisten läsnäolo osuus kunnissa on niin suuri, että heidän läsnäosonsa esimerkiksi päättävissä elimissä, kuten erityisissä neuvotteluelimissä, ei vastaa heidän kokonaisedustustaan millään tavalla. Vuodelta 78 peräisin oleva direktiivi, siis vuodelta 2003 peräisin oleva 72 direktiivi puhuu tasapuolisesta sukupuolijakaumasta ja olisi mielenkiintoista tietää, mikä tilanne on eri maissa – ja hyvin merkittävä viesti olisi se, jos viitattaisiin tai vaadittaisiin tarkempaa huomion kiinnittämistä 2009 vuoden päätöslauselmaan sosiaalisesta taloudesta, jonka tämä parlamentti julkaisi. Siinähän vaaditaan koko Euroopan unionia ottamaan mukaan sosiaalitalouden toimijat, esimerkiksi osuuskuntatoimijat, työllisyyspolitiikkaan ja talouspolitiikan kehittämiseen. No, tämä kysymys mielestäni ei ole saanut vaadittavaa vastakaikua ja se olisi hyvä ottaa tässä uudelleen esille. Tack för det och eh, då går ordet till... Kiitos siitä. Ja nyt Rava Kratsa. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να συμφωνήσω. Kiitos puheenjohtaja. Niin minäkin voin olla täysin samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Olen, voin tukea täysin Rova Estrelan lausuntoa. On hyvin tärkeää, että me emme nyt, te, nyt mene siihen ansaan, että sanomme, naiset ovat kyllä läsnä näissä osuuskunnissa on myös pelkkiä naisosuuskuntia, mutta mehän haluamme sitä, että asia edistetään laajemmin ja haluaisimme, haluamme kyllä, että on naisosuuskuntia, mutta se, mitä me haluamme ennen kaikkea on se, että naiset ovat edustettuna kaikilla järjestön tasoilla. Ja tietysti me tarvitsemme sekä laadullisia että määrällisiä tietoja. Meidän pitää nähdä, Mistä jäsenvaltioissa on suurimpia ongelmia direktiivin noudattamisessa? miksi ongelmia esiintyy ja miten ne voidaan poistaa? Ei ole ei ole oikein sanoa, että naiset eivät vain ole tarpeeksi aktiivisia. Pitää myös puhua kansallisista viranomaista. Onko naisille annettu tarpeeksi tietoja? Onko kaikille vastuullisille annettu tietoja naisten roolista? Mikä naisten rooli siis on EU-lainsäädännön nojalla? Minulla nyt ei tässä nyt muuta ole lisättävää. Ehkä vain muutama selvennys minun ryhmältäni tulee, mutta tässä on kyse ennen kaikkea siitä, että tarvitsemme siis vakavasti otettavia tutkimuksia, laadullisia ja määrällisiä tietoja, mutta me tarvitsemme myös tietyn menettelyn. Tämä, tämä näkee ennen kaikkea siinä, minkälainen rooli kansallisilla viranomaisilla on. Eli pitäisi, pitäisi olla sellainen toimintasuunnitelma, joka tukee osuuskuntia sekä viranomaisia, jotta tämä direktiivi voidaan panna täytäntöön oikeanlaisesti. Kiitos. Okay. Kiitos siitä. Ja ennen kuin annan puheenvuoron kysyisin, haluaako joku komissiosta puheenvuoron? En mä tiedä tarkkaan, kuka se olisi. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisimme asettaa komission kertomuksen liittyen direktiivin laajempaan kontekstiin. Direktiivi täydentää Euroopan osuuskunta äh, kuntien sääntöjä. Samassa yhteydessä me mietimme, tarvitseeko direktiivi tarkistuksia. Toisekseen tällä hetkellä me uudelleen arvioimme Euroopan yrityksen sääntöjä. Heinäkuussa komissio kuuli Euroopan sosiaalikumppaneita. Odotamme niiden vastauksia, koska Euroopan, Euroopan osuuskunnat ja Euroopan yhtiöt ovat luonteeltaan samanlaisia. Yhden ongelmat heijastuvat toiseen. Kolmanneksi painotamme, että kuten näette komission kertomuksesta – Meiltä puuttuu kokemusta Eurooppa-osuuskunnista. Niitä on vain vähän. Mietinnössä mainitaan 17 ja 31 työntekijää. Tämä asettaa osuuskuntien ongelmat uuteen valoon. Perehdymme valiokuntamme ne ehdotuksiin äh, tarkkaavaisesti – Kertomuksen komissio kertoo, mitkä äh, jäsenvaltiot eivät ole asianmukaisesti täyttäneet vaatimusta. Ranska, äh, Luxemburg, Malta, Romania ja Slovakia eivät ole täyttäneet sukupuolitasa-arvovaatimuksia, mutta kuten sanoin, tämä pätee ainoastaan Euroopan osuuskuntiin. Tämä ei päde osuuskuntiin ylipäätänsä. Perehdymme valiokuntanne ehdotuksiin tarkkaan kuten myöskin työllisyysvaliokunnan mahdollista ää, äh, mietintöä. Tack för det. Och eh, det var, jag förstod att ni kanske båda skulle säga någonting, men det var... Ei. Ehkä te molemmat, ajattelitte, ehkä te molemmat puhutte, mutta näin se ei ollut. Selvä, kiitos. Tänään puheenvuoron Rava Strellalle. Muito obrigada, Presidente. Eu gostaria de agradecer eh, Kiitos puheenjohtaja. Niin, haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, eri ryhmien kollegoja näistä kommentoista ja tuesta. Haluaisin kiittää todellakin kaikista mielipiteistä. Tästä näitä kommentteja analysoin ja ehkä ne johtavat sitten myös muutoksiin tässä lausunnossa. Minulla on myös muutamia ideoita muutoksissa, muutoksista tässä lausunnossa. Kiitän myös komissiota siitä, että komissio on antanut tässä lisätietoja myös näistä muista aloitteista, jotka ovat yhteydessä Eurooppa-osuuskunnan aiheeseen. Tehän vastasitte myös Rova Kostan kysymykseen siitä, mitkä jäsenvaltiot eivät ole vielä täysin noudattaneet direktiiviä. Ranska, Luxemburg, Malta, Slovakia ja Romaniahan olivat nämä viisi jäsenvaltiota, jotka mainittiin. Sitten vielä lyhyesti muutama, muutama seikka, joka täällä mainittiin puheenvuoroissa – jotka mainittiin näissä puheenvuoroissa. Rova Nikolai sanoi, että parlamentilta ja komissiolta pitäisi tulla aloite, jonka mukaan hyväksytään myös kiintiöitä. Näin voitaisiin saada aikaiseksi tasapuolinen sukupuolijakauma pörssiin kirjautuneissa pörssiyhtiöissä siis ja muissa yhtiöissä, mutta tämä, näitä, tätä aloitetta pitäisi laajentaa myös Eurooppa-osuuskuntaan, sillä myös näissä Eurooppa-osuuskunnissa nais, naiset törmäävät tähän lasikattoon. Naiset eivät siis pääse johtoasemiin ja pääse siis näihin vaikutus- valtaisiin tehtäviin. Tämä on yksi meidän tavoitteistamme todellakin tässä valiokunnassa, eli se, että naiset pääsevät joka tasolle edustetuksi ja joka alalle, sekä poliittisessa elämässä että myös talouselämässä. Siksi olen sitä mieltä, että on todellakin järkevää käyttää tätä periaatetta, mainitsemani periaatetta myös Eurooppa-osuuskuntien suhteen. Sitten vielä Rova Kostan kommenttiin siitä, että näissä osuuskunnissa ehkä, ehkä tunnetaan kriisi vähän vähemmin, niin minä nyt en kyllä voi tätä mielipidettä vahvistaa, mutta ehkä tilanne on näin Italiassa ja se on tietysti hyvä merkki. Tämä on tietysti myönteinen, myönteinen öm, myöten elementti, johonka, jota voisi vielä vahvistaa enemmänkin. Tässähän nojataan osuuskunnissa tiettyihin sääntöihin ja arvoihin. Ja siksi osuuskunnilla on tärkeä rooli myös yhteiskunnassa, ennen kaikkea kun nyt yritämme torjua tätä talouskriisiä. Osuuskunnathan ovat ovat hyvin tärkeä osa talouselämää tietyissä jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä keskustelu oli tärkeä ja se kyllä rikastuttaa myös lausuntoa aion siis tehdä vielä muutoksia tai aion tehdä muutoksia tähän lausuntoon ja sen jälkeen varmasti voimme hyväksyä lausunnon. Tämä otetaan tietysti huomioon myös työllisyysvaliokunnassa. Kiitos. Kiitos Rova Österellä esityksestä se. Kiitoksia kaikille, jotka ovat ottaneet osaa keskusteluun. Aikataulumme on sellainen, että tarkistusten takaraja on 18. lokakuuta kello 12. Valiokunta äänestää ehdotuksista 21. 22. marraskuuta ja täysistunto käsittely e, ei 23. marraskuuta tästä käsitellään vastuuvaliokunnassa. Nyt siirrymme kohtaan yhdeksän. naisten tilanne sodissa. Ja annan puheenvuoron Rava Nikolaille. Thank you, Chair. The, the last report on the agenda. Tämä on viimeinen esityslistan kohta, mutta ei vähäisin ollenkaan. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kirjallisista tarkistuksista, joita olen saanut. Meillä on 111 tarkistusta ja se osoittaa, että mietintö on hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä kollegoille. Ja uskon, että kaikki, jotka osallistuivat tähän prosessiin, lisäsivät sen mietinnön arvoa tarkistuksillaan. Tarkistukset keskittyvät pääasiassa muutamaan artiklaan tai kohtaan. Erityisesti johdantoosan kohta C, jossa puhutaan seksuaalisen väkivaltaan sodissa ja sitten eh, ykköskohta johdanto-osassa kansallisiin toimintasuunnitteliin ja sitten kohta kolme on saanut paljon tarkistuksia. Se liittyy naisten roolin aktiivisen edistämiseen sotilaallisissa ja siviili- operaatioissa. Sitten kappale 5 on saanut paljon tarkistuksia koskien naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ö, käytön sot, sodankäyntitaktiikkana rankaisemiseen. Tietysti yritämme laatia kompromissitarkistuksia käyttäen hyväksi niitä ehdotuksia, joita päätarkistuksissa olette esittäneet. niin, että saamme tähän mietintöön todellista lisäarvoa. Haluaisin ottaa esille muutaman asian lisää, vaikkakaan ne eivät ole ristiriitaisia kysymyksiä, mutta haluaisin silti huomauttaa, että mass, joukkoraiskaukset tunnustetaan jo Geneven ylis, yleissopimuksessa ja myöskin 1820 päätöslauselmassa YKlta vuodelta 2008. Pääongelma tässä kysymyksessä on riko, rikosten rankaisematta jättäminen. Meillä on vain kaksi tärkeää tuomiota, jota tässä on annettu. Yksi koskee entisen Jugoslavian kansainvälisen rikostuomioistuimen antamaan tuomion ja sitten Wanda tapaus vuodelta 90. Valitettavasti tämänhetkisissä konflikteissa, joita on ympäri maailmaa, on paljon raportoimattomia ja rankaisemattomia rikostapahtumia. Ja kiinnitänkin voimakkaasti päätöstentekijöiden huomiota siihen, että heidän pitäisi sallia naisten ja nimenomaan naisten osallistua rauhan neuvotteluihin, rauhan rakentamiseen, rauhan prosessiin, jotta voitaisiin luoda mahdollisuudet oikeuden toteutumiseen. Koska oikeuden tapahtumusta ei pelkästään viivytetä, vaan tällaisessa tilanteessa oikeus ei yksinkertaisesti tapahdu koska minkäänlaista oikeuskäsittelyä ei ole. Ja tämä koskee erityisesti seksuaalisen väkivaltaa. Ja sitten haluaisin järjestää kokouksen kompromissitarkistusten laatimiseksi, koska pystyn varmasti käyttämään hyväksi paljon niistä ehdotuksia, ehdotuksista, joita tuossa päätarkistuksessa esitettiin. Kiitos. Kiitos esityksestä. Ja nyt pohjoinen vapaa ja listalla on Roma García Pérez. Gracias, presidente. Eh, por comenzar en el sentido... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin todellakin nyt jatkaa siitä, mihin Rova Nikolai jäi. Jos katselee näitä, tätä, näitä, tätä tarkistusten määrää, niin mielestäni se kyllä heijastelee tämän aiheen tärkeyttä. Se ei todellakaan heijastele tämän mietinnön laatua, sillä mietintö on todella hyvä. Se puuttuu kaikkiin niihin seikkoihin, joihin sen pitäisikin puuttua. Mm, suuri tarkistusten määrä johtaa siihen, että meidän pitää kyllä tarkastella kaikkia niitä hyvinkin tarkasti. Meillä on varmasti monia sitten tarkastus, kompromissitarkistuksia, ettei meidän tarvitse kaikkia näitä, näitä tarkistuksia yksilleen käsitellä. minä kyllä käsit, mietin itse esittelijän kanssa näitä kompromissitarkistuksia tarkkaan. Olen melkein kaikissa kohdissa samaa mieltä esittelijän kanssa. Olen samaa mieltä siitä, että, että tiettyjen kohtien poistaminen ei välttämättä parantaisi tekstiä. Me, mielestäni on tärkeää puhua terveyspalveluista, jotka kohdistetaan erityisesti naisille. Ja erityisesti on tärkeää puhua lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä. Naiset ovat herkässä asemassa yhteiskunnassa ja usein he kantavat valtavaa taakkaa, jos, jos me, me voisimme tarjota enemmän palveluja naisille, se olisi erityisen olennaista. Monet tarkistukset ovat hyvin tervetulleita. Pitää kiinnittää huomiota naisten rooliin rauhanturvatehtävissä ja operaatioissa. Ei pelkästään siis ähm, armeijan rauhan tehtävissä, vaan pitää kiinnittää myös huomiota siihen, että monet naiset työskentelevät kansalaisjärjestöjen ja sosiaalisten verkostojen tai vastaavanlaisten järjestöjen kautta äh, rauhanturvatehtävissä. Meidän pitää myös ottaa naiset mukaan äh, konfliktien ratkaisemiseen. Mielestäni jos naiset otettaisiin mukaan rauhanneuvotteluihin ja konfliktien ratkaisemiseen, konflikteja olisi paljon vähemmän. Eli meidän pitää varmistaa naisten osallistuminen rauhanneuvotteluihin ja konfliktien ratkaisemiseen. Viimeiseksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että saimme iloisia uutisia tälle valiokunnalle ja kaikille naisille – nimittäin Nobelin rauhanpalkinto, joka annettiin kolmelle naiselle, jotka ovat tehneet hyvin tärkeää työtä omassa maailman kolkassaan, kuten kaikki tiedätte. Meidän pitäisi kyllä omistaa yksi kohta sille, jos, että sanoisimme, ilmaisisimme tyytyväisyymme siitä, että rauhanpalkinto on annettu näille kolmelle naiselle varmasti jonakin päivänä saamme vielä lisäkin näin iloisia uutisia. Kiitos. Eh, kiitos ja kiitos, tämmöistä Nobel-palkinnosta Snarva Papadopoulos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella rouva Nikolaita, sillä hän on tehnyt oikean oikeanlaisen hyvän mietinnön. Minä olen antanut muutamia tarkistuksia, jotta voisin kiinnittää huomiota siihen, että naiset tarvitsevat psykologista tukea, jos he ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhriksi. Tämä mietintöhän tuomitsee rankasti seksuaalisen väkivallan, jota käytetään sotataktiikkana. Se kohdistuu naisiin. Esittelijä sanoi myös, että rankaisematta jättäminen on erityisen suuri ongelma. Tämä on kohta, jota minä tuen erityisesti. Me tiedämme, että sotatilanteessa monet naiset, minä olen myös omalla saarellani kokenut tämän, naiset joutuvat seksuaalisen väkivallan ja rikosten uhriksi. Ja tässä tilanteessa sitten, kun rauha saadaan lopulta aikaiseksi, silloin on tärkeää, että ei jätetä rankaisematta näitä tekijöitä. Nämä tekijät pitää saada oikeuden eteen. Näistä teoista siis pitää todellakin saada rangaistus annettua. Esittelijä suosittelee tässä myös sitä, että tämä työryhmä, joka käsittelee, käsittelee naisia rauhanneuvottelussa. Sen pitää, sille pitää antaa taloudelliset resurssit, jotta se voi jatkaa työtänsä. Toivon, että tämä mietintö voidaan hyväksyä. Kiitos. Kiitos siitä. Rava Costa. Nikolai, Niin, Nikolaihan totesi, että tämä on hyvin mielenkiintoinen mietintö ja kattava. Haluaisin vain korostaa, että joitakin ehdotuksia tässä halusin tehdä. Ne koskevat kolmea asiaa. Ensinnäkin ihmiskauppaa, jotka pitäisi sisällyttää niiden merkittävien rikosten joukkoon, joita tapahtuu konfliktitilanteissa. Seksuaaliset rikokset ovat sellaisia, joihin liittyy nimenomaan ihmiskauppaa ja erityisesti valitettavasti alaikäisiä naisia. Ja sitten toiseksi voisimme mielestäni korostaa hieman enemmän sitä osaa, jossa puhutaan näiden naispuolisten sotasankareiden esille tuomisesta. No ehkä tämä voi olla hieman epämääräinen tämä tämä ilmaus, koska useimmiten kysymys on kuitenkin rauhanturvaamisen sankareista eikä sotasankareista, joten olisi ehkä hyödyllistä miettiä tätä sanamuotoa tarkemmin. Kolmanneksi mielestäni olisi hyvin tärkeää tunnustaa ei pelkästään naissotilaiden tekemä työ, vaan myöskin ja erityisesti rauhanturvatyötä tekevien naisten työ ja nimenomaan kansalais järjestöissä. Oli kyse sitten sotilaallisista tai rauhanajan tai siviilitoiminnasta. Eli naisten rooli erityisesti sotilaallisessa toiminnassa on sen kaltainen, että he ovat ikään kuin kulttuurivälittäjinä ja se liittyy myöskin rauhan ylläpitämistyöhön. Ja minä olen sitä mieltä, että meidän valiokuntamme pitäisi ottaa esille puheenjohtajan suulla se, että Nobelin rauhanpalkinnon antaminen kahdelle afrikkalaiselle naiselle on merkittävä asia. Itse olin mukana no Now-kampanjan edistämisessä ja nimenomaan rauhanpalkinnon palkinnon myöntävisessä myöntämisessä afrikkalaisille naisille. Emme osanneet edes kuvitella, että lopputulos olisi tämä. Voin nyt tässä todeta, että Euroopan unionin valtuuskunta oli New Yorkissa läsnä nimenomaan äh, naisille omistettujen asioiden äh, kokouksessa ja pyysin komissaari Redingiä ilmaisemaan tukensa ja pyytämään tukea nimenomaan tälle äh, pyynnölle, että naisille, naisille mm, annettaisiin rauhanpalkinto, mutta mitään vastausta tästä asiasta en kuullut. Jos hän olisi toiminut pyydetyllä tavalla, niin nyt tilanne olisi toinen. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Rova Nikolaita rikkaasta syvällisestä työstä erittäin herkässä aiheessa. Olen myöskin käynyt nämä yli saattaa tarkistusta. EPP-ryhmällä ei ole a priori ongelmia useimpien kanssa. Mutta kuten kollegat totesivat, luettavuuden hengessä olisi paras tehdä mahdollisimman paljon kompromisseja, jotta saadaan mahdollisimman paljon tarkistuksia mukaan. Monet sanovat pitkälti sanaa. Ja meidän pitäisi tehdä tästä mahdollisimman tiivissanainen. Meillä on tärkeää on saada seuraavat ideat kompromisseihin. Meillä on kuusi näitä ensinnäkin taistelu rangaistuksettomuutta vastaan. Haluaisin ottaa Rova Papadoluun tarkistuksen 65 ideaa, jossa halutaan, että oikeuden päätöksen kiinnitään hu- paljon huomiota, että se, että seksuaalirikokset ovat mahdollisimman hyväksyä. Ja sitten uhrien asema tarkistuksessa niin olisi hyvä sitten kansainvälisten organisaatioiden harjoittama seksuaalinen hyväksikäyttö, sinne 58 70 äh, ovat tärkeintä. Ja sitten koulutuksen, äh, sen pääsy ja uhrien korvaus samat korvaukset, kaikki tämä pitäisi saada kompromisseihin. Ja sitten viideksi, viidenneksi kannatan, että EUlla olisi äh, naiset turva ja turvallisuus ja rauha edustaja Relexissä, eli vastustaisin 95 tarkistusta. Ja sitten Zaborskan ja Himanev de Ferilin tarkistukset liittyy äh, naisitse murhapommittajien mukaan. Tämä on tärkeää me tässä kokonaisuudessa, koska kysymys on sitä sodan uhreista, vaan myöskin sen harjoittajista. Ja 38 ja 73 ovat myös tärkeitä. Kiitos myös esittelijälle erinomaista työstä. Tack för det och eh, då... Kiitos siitä. Ja lopuksi puheenvuoron Rava Nikolaille. Oh, first of all, I want to thank to my... Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita. Olen kyllä samaa mieltä näistä ehdotuksista ja olen myös samaa mieltä monista tarkistuksista. Haluaisin, että myös puhutaan psykologisesta tuosta, joka on tärkeä tällä alalla. Voimme puhua myös näistä naisten itsemurhahyökkäyksistä. Nämä ovat tietysti toinen kolikon puoli. Yksi tärkeä ehdotus oli, ja se olisi myös suora, sillä olen valmis hyväksymään monia tarkistuksia ja, ja koska päällekkäisyyksiä oli, oli paljon, niin haluaisin, että teemme kaikki yhteistyötä, jotta saamme hyviä kompromisseja aikaiseksi. Ja sitten naisten ja lasten ihmiskauppa on ongelma, mutta tämä ei ole ongelma pelkästään aseellisissa selkkauksissa, se on yleinen ongelma, ei pelkästään siis sotatilanteessa. Tämän haluaisin mainita. Ja entä sitten mahdollisuus mainita mietinnössä ähm, mietinnössä tämä Nobelin rauhanpalkinto Ellen Johnson, Liberian presidentti. Hän on todellakin esimerkki naisten äh, työstä rauhan puolesta. Liberassahan oli 20 vuotta vaikea sisällissota ja sitten kun Ellen, Ellen valittiin Liberian presidentiksi, tämä sisällissodan tilante, tilanne loppui, ehkä voimme saada ratkaisun aikaiseksi, jotta voimme käyttää tätä rauhanpalkintoa rohkaisevana esimerkkinä tässä naisten taistelussa sotaa vastaan. Ja nyt sitten voisimme puhua ensi viikolla vielä lisää tästä että miten voisimme saada aikaiseksi nämä kompromissitarkistukset. Kiitos. Tack så mycket, Mrs. Nikolai, för ditt... Kiitos esityksestä ja asian esittelystä. Tässä on suurta omistautumista tarkistusten muodosta, joten lopputulos on varmaan huippu hyvä. Olette jo tässä valiokunnassa aikaisemmin löyneet aikataulun lukkoon Muistuttaisin teitä kuitenkin, että eh, niinhän se on, että äänestetään 20 22. marraskuuta ja täysistunto on tämä on menossa tammikuussa 2013. Nyt voimme lopettaa kohdan 9 ja siirtyä kohtaan 10. Muut esille tulevat asiat, niitä ei ole. Joten siirrytään kohtaan 11. Seuraavan kokouksen päivämäärä Tämä on ehkä jo kymmenen kertaa tänään sanottu, mutta kerrotaan vielä. Seuraava. Seuraavat kokouspäivät ovat 21. ja 22. marraskuuta. Ja viimeinen kohta on 12. Tänään meillä on julkin, julkinen kuulemistilaisuus aiheesta naiset ja ilmastonmuutos. Kuten kaikki tiedätte, ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan meihin monin tavoin. Ongelma on, että ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät ole samat kaikille. Ihmiset etelässä kärsivät tästä tulevaisuudessa paljon enemmän, ja naiset paljon enemmän. Ja siksi julkinen kuuleminen on tärkeää, että tässä mahdollisimman moni tästä tulee paikalle. Ja sitä myöten lopetan kokouksen.